El señor presidente. Buenos días. Hyvää huomenta, hyvät ystävät, kollegat. Ava- avaamme istunnon. Ja ensimmäinen esityslistan kohta Käsiteltävänä on Kalfinin mietintö EUn takuun myöntäminen EIPlle EUn ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Annamme välittömästi puheenvuoron esittelijä Kalfinille ja kuten tiedätte, herra Kalfin, teillä on neljä minuuttia tähän alkuun, niin sitten ehkä vielä kaksi minuuttia, kuten yleensä loppupuheenvuoron, mutta jos puhutte alussa nyt kuusi minuuttia, niin sitten teille ei jää enää lopuksi puheaikaa. Olkaa hyvä. The President, ladies and gentlemen, Kiitoksia puhemies. The current mandate of the European Investment Bank for its Hy- Hyvät naiset herrat, tämänhetkinen mandaatti ei pelä toimia EUn ulkopuolella ra- raukeutui lokakuun lopussa neuvoston komission täytyy sopia ehdoista, miten tätä voidaan laajentaa yli tämän aikamäärän. Parlamentti keskusteli asiasta syvällisesti useiden kuukausien aikana. Tämän kauden aikana keskustelimme monista ajatuksista, yritimme kuunnella osa, eri osapuolten sidosryhmien kantoja. Meillä oli valtavasti kokouksia parlamentissa sen ulkopuolella ryhmien kesken, jotka työstivät tätä tekstiä. Tämä on, tässä minun pitääkin kiittää lämpimästi kollegoja ja hallintoa, jotka ovat tehneet äärimmäisen ammattitaitoista hyvää työtä. Ja näin on pyritty saamaan aikaan konsensusmandaatista, joka annetaan EIPlle, ja tämä tulee vaikuttamaan siinä, miten EU-tavoitteet pystytään näin täyttämään. Kiitän myös lämpimästi Euroopan investointipankkien ja komissiota neuvosta ja tuesta. Tästä on ollut paljon hyötyä työssämme. Nyt meillä on päätösluonnos, josta parlamentti tulee äänestämään. Siinä saadaan aikaan suurempaa kohdalta EIP ja muiden toimielinten välillä saadaan suurempaa avoimuutta aikaan ja sidosryhmät voivat paremmin osallistua, voidaan paremmin valvoa ja raportoida. Ja päätös parantaa myös sitä, miten tämä näkyvyys lisääntyy. Me pyrimme saatamaan saamaan aikaan yhteisen kannan neuvoston kanssa päätösluonnos osoittaa, kuinka hyvin Euroopan investointipankki on toiminut. Se on aivan huippurahoituslaitos ja investointipankki samanaikaisesti. EIP odotaan vaikuttavan paremmin EU-tavoitteiden saavuttamisessa omine erityisvälineinen. Ehdotukset, joita on ehdotettu, perustuvat kerättyyn kokemukseen ja ymmärrykseen siitä, että EIPn profiili investointipankkina sitä ei saa jatkossakaan vaarantaa. Parlamentti ehdostaa paljon parempaa koordinaatiota ulkosuhdehallinnon, pankin ja komission välillä, kun toteutetaan ulkosuhdepoliittisia tavoitteita. EIP joutuu kehittämään ympäristö- ja kehitysparametreja. Tämä epäsuorasti vaikuttaa siihen, että voidaan poistaa köyhyyttä ja vaikutetaan ilmastonmuutoksen lieventämiseen kehitysmaissa ja voidaan myös kehittää pk-yritysten toimintaa. Valvonta- ja raportointijärjestelmä takaavat suuremman avoimuuden, paremman tiedonkulun ja paremmat mahdollisuudet sidosryhmille antaa oma näkemyksensä ja mielipidensä varhaisessa vaiheessa, mitä tulee eri tuotteisiin ja projekteihin. Kaksi miljardia euroa vapautetaan ympäristöhankkeita varten jatkossa. Tämän pitäisi vaikuttaa siihen, miten EU rahoittaa ehdottaa toimia, joilla pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen seurauksia. Toivottavasti tämä uusi väline luo kannustimia mahdollisissa saajamaissa, jotta voidaan saavuttaa paremmin EUn asettamia ilmastotavoitteita. Parlamentti ehdottaa myös sellaista, että lisättäisiin kattoa EU-takuissa, joita pankki saa ja käyttää. Ensilmäyksellä tämä on erittäin vaikea päätös, koska on, tämä on äärimmäisen herkkä kysymys ajatellen jäsenvaltioita. Se, että lisätään kattoja, tarkoittaa sitä, että 9 prosenttia annetaan tähän takurahastoon. Mutta toisaalta tämä on äärimmäisen hyvä väline, joka luo tällaista vipuvoimaa ja voidaan vapauttaa enemmän äh, rahoja hankkeisiin. Kas, katonnosto on 1,7 miljardia euroa suurin piirtein, niin se mahdollistaa sen, että pankki voisi ainakin säilyttää toimintansa intensiteetin äh, eri maissa ja naapurimaissa. Viime vuosien aikana neuvoston pyynnöstä rahoitusta on tiivistetty. Tämän takia EUn täytyy tehdä lisäponnisteluita tukeakseen Länsi-Balkanin ja Pohjois-Afrikan maiden talouksia erityisesti näinä vaikeina aikoina. Tämä ei tarkoita, että kustannukset huomattavasti lisätyisivät, kun taas hyöty olisi varsin korkealla tasolla näillä alueilla. Me pyydämme, että EIP kehittää vahvempaa kapasiteettia ja arvioi ja raportoi kehitystä ihmisoikeuskysymyksissä, ympäristökysymyksissä näiden projektien yhteydessä. Tarvitaan konsultoittuja ennen kuin laina myönnetään näiden projekteihin lyhytään pankki on tähänkin mennessä pystynyt välttämään verottu, verokeitaita. Me ehdotamme parempaa yhteistyötä eri lahjoittajien kanssa ensi vuoden keskivaiheella. Pitää lisätä pankin tehokkuutta ja näkyvyyttä, eu näkyvyyttä, pääkehitys yhteistyöavun antajana kautta maailman. Kiitoksia puhemies. Eh, Kiitoksia. Nyt sitten seuraavaksi kuulemme komission jäsentä, komission varapuheenjohtaja Kalsia. Olkaa hyvä. President, honorable members, I wish to... Puhemies jäsenet, haluan kiittää esittelijä herra Kalfinia ja muita parlamentin jäseniä heidän rakentavasta lähestymistä vastaan ehdotukseen, joka painottaa tätä merkittävää intressiä, jota Euroopan parlamentti osoittaa EIBn toimijakohtaan. Uskon, että parlamentilla Parlamentti on saanut aikaan tasapainoisen mietinnön, joka antaa hyvän pohjan tuleville neuvotteluille komission neuvoston kanssa. Viime huhtikuussa komissio ehdotti lainsäädäntöaloitteen muuttaakseen asiaa koskevaa päätöstä. Silläkin kun oli tehty keskivälin arvio EIBn, EIBn ulkoisesta valtuudesta. Nyt täytyy sitten tehdä hyvissä ajoin päätös, jotta EIP voi jatkaa ulkoista työtään vuoteen 2013 asti, kun samaan aikaan parannetaan valtuutta, jotta voidaan varmistaa, että investoinnit EUn ulkopuolella ovat yhä enemmän määrin sopusoinnissa politiikkatavoitteiden kanssa, erityisesti ilmastonmuutoksen ja kehityksen alueella. No, mitä tulee tämän päivän äänestykseen, monet tar- tarkistukset ovat komissiolle hyväksyttävissä. Nämä tarkistukset liittyvät pyyntöön parantaa kehitysyhteistyöaspektia. Sitten pyydetään sitä, että alueellisia enimmäismääriä yleisvaltuudessa lisätään. Näin EIP voisi ylläpitää järkevän tason aktiviteetissa tietyillä alueilla, erityisesti eh, liittymistä edeltävillä alueilla. Pitäisi olla myös väline ottaa osaa yhteisiin pyrkimyksiin antaa apua Egyptille ja Tunisialle demokraattisessa transitioprosessissa. Sitten yleinen pyyntö paremmalle avoimuudelle, paremmalle raportoinnille ja vaikuttavuudelle toisaalta. Muiden tarkistuksen osalta tarvitaan lisäneuvotteluja dialogin puitteissa. Nämä kohdat liittyvät ensinnäkin rajoit, tukikelpoisuuden rajoitukseen ilmastonmuutosvaltuuten osalta niiden osalta, joissa komissio katsoo, että äh, tavoitteet ole saavutettu. Joitakin tarkoituksia, joilla pyritään saamaan alueellinen operationellinen suuntaviivat delegoituina säädöksinä, näin, ne eivät voisi olla toiminnassa ja joustavia, niin kuin alun perin haluttiin komission ehdotuksessa. Ja kolmanneksi, joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät pidempiin laina-aikoihin, niin kuin tämä EUn yhteistyö- ja kehitysyhteistyöfoorumi. Nämä eivät liity pelkästään nykyisen valtuuden implementointi. Pitäisi olla huolellisia siinä, että ovat näistä tarkistuksista saattavat viivyttää päätöksen tekemistä. Yes. Yes. Ehkä ei pitäisi lähteä pitkiin neuvotteluihin tämän päätöksen puitteissa. Trilogi toimintojen välillä alkaa tämän päivän tänään hyväksyttävän mietinnön perustalla olisi hyvä saada tämä aikaan ennen kesää, jotta 2011 lokakuuhun mennessä ei olisi tilannetta, jossa ei olisi päätöstä, koska silloin ulkoiset toimet saattaisivat pysähtyä kokonaan tämän päivämäärän jälkeen. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ulkoasianvaliokunnan nimissä kaksi minuuttia, kaksi ja puoli minuuttia, herra Pejon. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää ensinnäkin kollegaani herra Kalfinia erittäin hyvästä työstä, jota yhdessä olemme tehneet. Ja valikunnasta minä olin itse esittelijänä ja Rova Hautala, herra Langstor, Rova Jana, kun kaikki ovat mukana. En halua nyt palata näihin myönteisiin asioihin, jotka otetaan esille mietinnössä. Esittelijä puhui tästä itse. Hän puhui kasva- ilmastonmuutoksesta, ihmisten voimavaran lisäämisestä, siihen, että kiinnitään huomiota kehitysapuun, ympäristökysymyksiin, ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin kysymyksiin ja annetaan takeita erityisesti niille maille, jotka tarvitsevat sitä kipeimmin ja sovitetaan tämä kaikki yhteen paremmin EU-politiikan kanssa. Kaikissa näissä asioissa parlamenttihan on aivan yhtenäinen ja sen pitää ollakin. Näissä vaikeissa neuvotteluissa olen juuri kuullut, että näistä tulee todellakin hankalat neuvottelut neuvoston kanssa. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen riittämättömyyteen tai puutteiden tässä vaiheessa. Minä pahoittelen ja ulkoasian valiokunta myös, että saatiin aikaan konsensus kaikissa ryhmissä siitä, että täytyy jo nyt alkaa valmistella EIPtä mikrolainoja varten, niin tämä ei kuitenkaan mennyt läpi. Samoin pitäisi nyt jo aloittaa keskustelut 2013 vuoden jälkeistä katosta. Tämän takia SD-ryhmä onkin päättänyt esitellä Kalfinin ja muiden varjostelijoiden hyväksynnällä esittää tarkistuksen näistä kahdesta asiasta täysistunnolle. Sitten yksi ratkaisevan tärkeä kysymys, johon haluaisin kiinnittää poliittisesti teidän huomionne, ja siitä on keskusteltu jo vuosien ajan. Kun Berliinin muuri kaatui, me osasimme reagoida, pystyi ei vain kyse ollut laajentumisprosessista, jotkut voivat ehkä kiistää, minkä olivatko nämä modaliteetit oikeita, mutta kuitenkin tulos oli hyvä, kukaan ei voi sitä kiistää. Mutta saimme aikaan eh, Euroopan kehitys- ja yhteistyörahaspankin ja näin saatiin tarvittavaa rahoitusta, jota silloin kaivattiin. EIP ja EU olivat, en, olemme ensimmäisiä rahoittajia Välimeren eteläisellä puolella, mutta me tiedämme samalla, että Ensin nämä, ensinnäkin nämä varat eivät ylitä 2013 ohje, ohjelmakautta ja keskustelut, joita tällä hetkellä käymme, osoittavat, että jatkossa saattaa vaikeuksia syntyä. On osa yksi hanke, jonka parlamentti hyväksyi jo. Siitä puhutaan välimerimietinnössä ja sitä se mainitaan myös Kalfinin mietinnössä ja siitä keskustellaan tällä hetkellä nimittäin pitäisi luoda euron välimeripankki investoinnilla ja kehitysyhteistyöpolitiikalle. Näin käytännöllä on hyvä, että EU haluaa tämän demokraattisen liikkeeseen, joka nyt on liikkeellä välimeren toisella puolella ja sitä halutaan nyt tukea. Ja minä toivon, että voidaan vakavissaan pohtia tätä kysymystä ja todellakin luoda tällainen välimeri EU-pankki. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia Berman kehitysyhteistyövaliokunnasta. Olkaa hyvä. Puhemies, nopea talouden kehitys kehitysmaissa ohittaa useat ihmiset näissä maissa. Jopa joissakin Afrikan maissa talouskasvu on kaksi numeroista, kuten Addis Abibassa, mutta siitä huolimatta monet jäävät ilman talouden, taloudellisia hyötyjä. Ja tämä johtuu siitä, että investointilaitokset ja rahoituslaitokset luottavat enemmän yksityiseen sektoriin kuin esimerkiksi maanviljelijöihin. Ja tähän meidän täytyy puuttua, koska investointipankki ei panosta enää infrastruktuurihankkeisiin, patoihin tai tällaisiin hankkeisiin, vaan ja näitä tietenkin täytyy myös jatkaa, mutta meidän täytyy neuvotella eri osapuolten kanssa ja ottaa huomioon sosiaalinen tasapaino ja puuttua esimerkiksi verokeitaisiin. Mutta meidän täytyy siis ottaa mukaan paikalliset kehitysmaiden viljelijät. Tämä toteutuu erilaisin tukikeinoin, mikroluotoin, mutta myös jäsenvaltioiden pankkien kautta. EIPn täytyy saada kylliksi toimintavaraa ja tietotaitoa sen henkilökunnalle. Ja tämä väline on välttämätön EUn politiikkojen toteuttamiselle, koska tätä kautta voidaan saada tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet kaikille. Ja kiitän Kalfinia erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia. Seuraavaksi kansainvälisen kaupan valiokunnan nimissä minuutti herra William Dummeth puhemies. Tähän mennessä ammattihenkilöt, jotka johtavat ja toimivat EIPssä, ovat toimineet rahoitusharkinnan kulttuurin mukaisesti. Lainoja ja takuita on myönnetty varovaiselta pohjalta. Tämän takia EIPllä on varsin vähän toimimattomia huonoja lainoja kirjoissaan kuitenkin, mihin tällä tekstillä pyritään, on vesittää juuri tätä ammattimaista kulttuuria EIPssä ja laajentaa sen toimivaltaa kattamaan kokonainen joukko erilaisia poliittisia tavoitteita. Komissaari puhuu tästä varsin suoraan. Se, että löysennetään liiketaloudellisia kriteerejä, joille pankin toiminta on tähän mennessä perustunut, kiistatta tulee johtamaan tällaisiin riskilainoihin ja takuisiin, joita sitten vaaditaan. Tämä tulee maksamaan veronmaksajalle ja minun täytyy kyllä kyseenalaistaa jälleen kerran. Haluavatko jo tiukassa jamassa olevat veronmaksajat todellakin sitä, että heidän varojaan käytetään edistämään puhtaasti poliittisia tavoitteita EUn ulkopuolella. Gracias, kollega. Kiitoksia, kollega. En näe paikallaan Tamas Deutschia. Hänen oli tarkoitus puhua talousarvion valvontavaliokunnan nimissä. No, hän ei taida olla paikalla, joten annamme minuutin puheenvuoron Kutasille. Hän puhuu talous- ja raha valiokunnan nimissä. Prin garanția oferită Băncii Europene de Investiții în Kiitoksia puhemies. Kun takuita myönnetään näin, jatketaan sosiaalista kehitystä, kehityspolitiikkaa, kolmansissa maissa ilmastopolitiikkaa. Samalla edistetään demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteita ihmisoikeuksien kunnioittamista mielestäni. Niin ehdotus siitä, että pidennetään pankin mandaattia on varsin myönteistä. Niin kauan kuin hakijamaat vain otetaan, otetaan mukaan pankin avunsaajiin ja myös sellaiset maat, jotka ovat sopineet kumppanuussopimuksesta EUn kanssa. EIP tarvitsee enemmän resursseja, myös henkilökuntaa, joka on paremmin am- pätevää ammatillisesti. Tarvitaan myös Euroopassa suuria hankkeita, kuten Nabucco, kaasuputki. Minä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että pankin pitää seurata huolella näitä rahoitettuja hankkeita niiden toiminnan ja loppuun viemisen ajan. Kiitoksia. Gracias, Kiitos. Deutsch ei ole tullut vieläkään paikalle, joten annamme puheenvuoron ryhmien nimissä puheenvuoron käyttäville ensin Collino. Hänellä on kaksi minuuttia aikaa puhua kansanpuolueen nimissä. Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiittää esittelijä Kalfin ja hänen tekemästään työstä. Tänään äänestämme tästä ja uudistamme tukemme sille, että lainoissa ja takauksissa mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetaan investointipankille tuki ja takuut. Tämä on hyvin tärkeä, koska markkinat ovat muuttuneet hyvin syvällisesti ja myös tuotantologiikka ja se, kuinka me miellämme talouden. EIPllä on keskeinen rooli EU:ssa ja toisaalta EU läsnäolollaan poliittisesti ja taloudellisesti vahvistaa toimiaan EUn ulkopuolella. Olemme sopineet muutoksista komission alkuperäisen tekstiin yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja keskustellessamme lausunnoista olemme olleet hyvin rakentavia sekä budjettivaliokunnassa että varmasti tänään täysistunnossa. Tämä keskustelu on poliittista ja olemme halunneet tukea paikallisia PK-yrityksiä saada mahdollisimman hyvää kehitysyhteistyösynergiaa aikaan ja pyrkiä siihen, että eri toimet eri puolilla maailmaa eivät ole päällekkäisiä ja että resursseja ei tuhlata. Investointipankki on edelleen siis investointipankki, joka antaa lainoja kansainvälisesti, ei anna tällaisia menetettyjä luottoja. Ja se, että tässä on ulotettu toimia Libyan ja iranilaisiin maihin. Ei ole hyvä se. Meidän täytyy toimia todella niin, että vähintään demokratian vähemmäs kriteerit täyttyvät, jos hankkeita toteutetaan. Toivottavasti parlamentin teksti saa hyväksynnän pikaisesti neuvostossa ja komissiossa. Ja itse olen jättänyt suullisen tarkistuksen, jossa pyritään siihen, että EIBn EIPen takuut olisivat entistä korkeampia Välimeren alueella, koska tällä tavoin voidaan vakauttaa Välimeren aluetta, kun otetaan huomioon esimerkiksi viime viikkoiset tapahtumat ja valtaisat maahanmuuttajavirrat. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että herra Douglas haluaa esittää sinisen kortin kysymyksen. Onko näin? Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Dartmouth, voitte nyt esittää kysymyksen. Um, does the speaker... Haluaako puhuja harkita kaiken tämän kustannuksia veronmaksajille? Haluatteko vastata tähän kysymykseen? Aivan varmasti, näin on. Por contestada, según las normas reglamentarias y tiene la... Nyt SD-ryhmän nimissä sitten Färm kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Meira Kalfinia, joka on tehnyt oikein hienoa työtä tässä. Hän teki EIPen kanssa yhteistyötä ja myöskin varjoesittelijöiden kanssa eri valiokunnista parlamentissa ja Pristinen on tehnyt erinomaisen työn tässä. Talouskriisi on osoittanut, miten tärkeää on se, että on vakaat julkiset toimielimet, jotka antavat luottoa tärkeisiin investointeihin, kun yksi, yksityiset markkinat ovat epävakaat. Paljon puhutaan uusien rahoitusvälineiden luomisesta ja niiden käyttämistä, joita meillä jo on, ja tässä puhutaan EIPn toimista e Euroopan ulkopuolella. Kolme kohtaa haluaisin ottaa esille. Ja toivottavasti ne kuulevat sekä parlamentin että neuvoston tahot. Parempi yhteistyö ja suuntaviivat EUn kehitysyhteistyöpolitiikalle toiseksi. Se, että nostetaan enimmäismääriä ilmastoprojekteille ja kolmanneksi tarvitaan jäsenvaltioiden parempia vakuita. Päätyö tietysti perustuu Eurooppaan, mutta jos katsotaan niiden maiden lukumäärä, jotka saavat lainoja, niin enemmistö oikeastaan on ke- kehitysmaita, joten sen vuoksi EIP täytyy arvioida, tai sen täytyy arvioida ennen kuin investointi taataan, että täyttääkö investointi EUn tavoitteet. Myöskin täytyy saada enemmän avoimuutta EIPn toimiin ulkoisen valtuuksen suhteen. Usein on ollut monimutkaisia finanssitransaktioita. Se on vaikeuttanut asioita. Haluamme myös sitä, että EIPn säännöstä ollaan tietoisempia liittyen veroparatiiseihin. On oikein hyvä, että voimme tukea sekä suullisia tarkistuksia, toivon, että kaikki niitä tukevat, ne auttavat meitä saamaan enemmän resursseja maille, kuten Egypti ja Tunisia. Mielestäni se on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja toivottavasti neuvosto myöskin tukee sitä tulevissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Kiitos Jöran. Nyt sitten liberaalien nimissä kaksi ja puoli minuuttia. Haglund, olkaa hyvä. Låt mig inledningsvis tacka vår rapportör för ett... Puhemies, haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta ja ammattimaisesta työstä. Olemme tehneet yhteistyötä kautta ryhmien ja mielestäni tulos on oikein hyvä. Olemme kuulleet sellista ääniä, joissa on esitetty huolenaiheita sitä, että tässä vaarantuu EIPn hyvä työ, jota on tehty aiemmin, mutta mielestäni tämä ei pidä paikkansa. Tässä saadaan mielestäni vielä parempaan suuntaan tulevaisuudessa. Monia hyviä ideoita on täällä esitetty, joten mielestäni on hyvä muistaa, että meidän täytyy neuvotella EIPn valtuutuksesta seuraavien rahoitusnäkymien osalta myös 2014 eteenpäin. Ja tätä taustaa vasten täytyy arvioida, mitä tehtäviä valtuutuksessa pitäisi olla. EIPlle seuraavalle rahoituskaudelle ja mitä resursseja pankki tarvitsisi. Tämä on hyvin tärkeää muistaa. Tässä yhteydessä haluaisin myös ottaa esille kaksi yksityiskohtaa. Toisen Färm mainitsikin jo, että ehkäpä voisimme sopia siitä, että lisätään resursseja pankille Pohjois-Afrikkaan menevään käyttöön. Se on hyvä ajatus ja mielestäni juuri tällainen asia oikeuttaa sen, että EIPllä on ulkoinen valtuus. Haluaisin painottaa myös jotain, jonka herra Lansdorf ottaa myöskin varmaan sille pian, ja se on se, että liberaaliryhmä ei halua, että EIP käyttää resursseja valko -Venäjälle. Se on myös sopusoinnissa niiden periaatteiden kanssa, joita edustamme EU-ssa. Ja EIP on hyvin tärkeä väline ja sen täytyy kunnioittaa näitä periaatteita. Yhteenvetona sanon, että olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä ryhmien kesken. Esittelijä on tehnyt hienoa työtä ja löytänyt tärkeitä ratkaisuja, joiden myötä saamme laajan tuen tälle mietinnölle, kun sitä äänestetään nyt ihan tunnin päästä. Ja mielestäni se on hyvä pohja neuvotteluille neuvoston kanssa ja todellakin toivon, että neuvosto käsittelee tätä, katsoo tätä työtä positiivisessa valossa. Kiitoksia Haglund. Ja nyt sitten vihreinen nimissä kaksi ja puoli minuuttia Trypel. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin aluksi kiittää herra Kalfina tästä kunnianhimoisesta mietinnöstä ja muistuttaa teitä siitä, että tuomioistuin vaati, että ulkoinen valtuutus kuuluisi yhteispäätösmenettelyyn. Eli tässäkin parlamentti on saanut lisää valtuuksia ja pidämme tämä äärimmäisen hyvänä täällä parlamentissa. Euroopan unioni on asettanut paljon kunnianhimoisia tavoitteita Lissabonin sopimuksessa. Se, että säilytetään resurssit, taistellaan köyhyyttä vastaan, toteutetaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita. Ja siksi on tietenkin oikein, että EIP juuri tekee töitä näiden asioiden puolesta, ei niitä vastaan. Sen täytyy tehdä kaikkensa, jotta näihin tavoitteisiin päästään myös EIPn tuella. Ja tämä pätee erityisesti ympäristöinfrastruktuurin, parempaan vesihuoltoon, viemäröintiin ja siihen, että saadaan koulutuksen ja terveydenhuoltoon entistä enemmän varoja, koska tiedämme, että ne ovat niitä asioita, jotka voivat varmistaa tulevaisuuden kolmansissa maissa ja köyhissä maissa ja kitkeä köyhyyttä tehokkaasti. Ja hyvin myönteinen asia ilmastonmuutoksessa meidän kannaltamme on tämä optional vaihtoehto, valinnainen valtuutus. Ja jos otamme ilmastokysymykset ja ympäristökysymykset vakavasti. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä näissäkin kysymyksissä EIPen kanssa. Ja se, mitä Kalfin ehdotti, sitä, että demokratian muutos, talouden elvytys, välimerämaissa erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä ovat sellaisia asioita, joissa EIP voi auttaa ja siksi me Pidämme hyvinä näitä tarkistuksia, joista tulemme myöhemmin äänestämään. EIP EIPn avoimuus on meille hyvin tärkeää ja komission täytyy laatia nyt vuosittainen kertomus, mutta tämä ei meille yksin riitä, vaan meitä kiinnostaa todellinen avoimuus ja haluaisimme, että etukäteen eh, eri pätevät tahot, kuten kansalaisjärjestöt, otettaisiin mukaan toimiin siis entistä aikaisemmin. Ja uskomme, että tällainen avoimuus lisäisi EIPn hyväksyttävyyttä, ei vesittäisi sitä. Ja siksi toivomme, että kaikki se hyvä, johon tässä parlamentissa pyydä, pyrimme, ei päädy siihen, että neuvosto lähtee vesittämään kantoja. Me toivomme, että voimme todella toimia pikaisesti niin, että kolmansissa maissa voimme harjoittaa politiikkaa, joka hyödyttää kansalaisia siellä. Kiitos. Seuraavaksi minuutti Swinburne ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kun taataan tämän tyyppisiä projektilainoja eu tai ulkopuolella. Pitää muistaa, että tähän liittyy rahoituksen seuraamuksia. Vaikka tämä näyttää ehkä hyvältä, että näin rahoilla saadaan enemmän eu meidän pitää olla varovaisia, että kunnollinen riskihallintamekanismit ovat käytössä, jotta hallinnoidaan tällaisia lainoja ja otetaan huomioon tasevaikutukset. Parlamentin jäsenenä meidän pitää olla täysin tietoisia vastuista, joita asetamme EUn talousarviolle ja tämän takia jäsenvaltioiden budjeteille myös. Valvonta ja avoimuus tulee olemaan aivan ratkaisevassa asemassa, kun käytetään taas se on niin kuin rahoituskriisin osoittanut, kun pankit eivät ole aina täysin tietoisia omista vastuistaan. Meidän pitää oppia läksyt rahoitusalalta ja tietää täsmällisesti, mitä EU on takamassa ja mitkä ovat minkälaista demokraattista valvontaa ta- täytyy säilyttää. Meidän pitää loppujen olla varmoja, että nämä henkilöt EIPssä ja komissiossa, jotka hoitavat näitä rahoitustuotteita ja tekevät näin laajamittaisia päätöksiä, ovat tarpeeksi kokeneita, jotta ymmärtävät, mistä on kyse. Tässä on kyse veronmaksajien varat, ja pitää käyttää, niitä pitää käyttää huolella. Kiitoksia Swinburne. Nyt sitten GUE NGL-ryhmän nimissä kaksi puoli minuuttia portas arvoisa puhemies. Mielestäni tänään keskustelemme paremmasta EIPn valtuuden selittämisestä ja mahdollisesta laajentamisesta, joka liittyy takuujärjestelmään. Tämä valtuuden ja selventäminen ja laajentaminen menee oikeaan suuntaan. Pankki pystyy paremmin täyttämään tavoitteensa. Mitä tulee kehitysyhteistyöhön liittyvään apuun? Ja ilmeisestikin siinä määrin, missä pankki ja unioni Meidän pitää olla siis varovaisia, investoida terveyteen, koulutukseen, köyhyyden torjuntaan ja vuosituhattavoitteisiin, koska mikään näistä ei ole oikein tuottoisa investointialue. Se mitä täytyy oikeastaan sanoa, että puhutaan suhteesta näihin luottoluokituslaitoksiin. Ja puhutaan vielä siitäkin, että Miten on mahdollista, että ollaan niin huolellisia ja varovaisia, kun puhutaan takuista, jotka täytyy antaa köyhyyden torjuntaan, ja sitten niin huolettomia, kun puhutaan taloudellisista rikoksista, joita on ollut viime vuosien aikana, niitä ei pystytty ennakoimaan. Ja minulla on tiettyjä vara- varaumia tässä, hyvin yksinkertaisia. Ensinnäkin meillä on EU, jolla on ulkoinen politiikka, mutta se perustuu oikeastaan standardeihin. Mitä tulee ihmisoikeuksiin, silloin jos ne otettaisiin huomioon, niin EIP ei rahoittaisi mitään esimerkiksi valko -Venäjällä tai Libyassa. Mitä kriteerejä tässä käytetään? Tässä pitäisi olla hyvin selvät, selvät sävelet. Ulko, Euroopan ulkosuhdepalvelulla on hyvin laajat valtuudet ja osittain militaariset luonteeltaan, eli jos nämä kaksi aspektia liitetään toisiinsa, niin miten voi olla niin, että EIP Eli eikö EIP silloin tee eri tavalla töitä kuin sen mandatin perusteella, joka sillä oli alun perin. Kiitos sitten Andreasen EFD-ryhmästä minuutti. Kiitoksia puhemies. Euroopan investointipankki käyttää julkisia varoja Euroopan valtioista, jota takaa lainoja joko rahoittajille välikäsille tai sitten näille 71 maan avunsaajille. Kun tätä verrataan muihin kansainvälisiin elimiin, jotka toimivat samantyyppisessä tehtävässä kuin EIP. EIPn maine ei ole avoimuuden osoita avoimuutta ja julkinen ilmoituspolitiikka ei vieläkään kata kaikkea toimintaa, aivan erityisesti mitä tulee EIPn lainoitukseen, jonka tarkoitus kohdistua PK-yrityksiin välipankkien kautta. Yleisö ei vieläkään tiedä, mihin rahat oikein menevät, ja tämä miet- ja tässä pyritään lopettamaan näiden välipankkien toiminta, koska EIP antaa lainoja, jotka EU takaa, jonka budjetti taas rahoitetaan veromaksajien rahoista. Siksi rohkaisen teitä kaikki äänestämään tätä mietintöä vastaan, koska siinä ei kunnolla suojella veronmaksajien etuja. Kiitos. Nyt sitten Harton sitoutumattomista tämän kierroksen päätteeksi minuutti. De EIB ondersteunt puhemies. EIP tukee EUn ulkopoliittisia toimia, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikkaa, näin sanotaan Kalfinin mietinnössä, sosialistisessa mietinnössä. Mutta minun puolueeni ei halua mitään EUn ulkoista, ulkoista politiikkaa, eikä ainakaan mitään pankkia, joka tätä toimintaa edistäisi. EUn politiikkaa rahoitetaan EUn budjetista ja veronmaksajien rahoista – ja näitä EIPn varoja suunnataan Kuubaan, Palestiinalaisalueelle, Libyaan ja muihin valtavan hienoihin maihin. Eivät ne ole mitenkään demokraattisia. Ja nyt me olemme vielä nostamassa EIPn kattoa ja rahoittamassa ilmastonmuutosprojekteja. Katsokaa vaikka Kuubaan. Tässä on materiaalia minkälaisen kauhuelokuvan tahansa oma ryhmämme vastustaa tällaista äänestää tätä mietintöä vastaan. Kiitoksia. Berman on näyttänyt sinisellä kortilla haluavansa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Hyvä. Tai siis. Terwijl de Earl of Dartmoor het verschil tussen leningen en subsidie... Dartmouthin jaali ei näytä ymmärtävän avustuksen ja lainan eroa. Täytyisi lukea Hartongin tämä vuosikertomus, eikä hän ymmärrä, että Eurooppa ei ole saari maailmassa. Ja jos haluamme vakautta ja rauhaa mantereellamme, niin täytyy investoida muihin maihin. Sitä ei voida tehdä pelkästään avustuksien perusteella. Laina on paljon parempi tapa tehdä se. Pyrittekö ymmärtämään tämä herra Harton? Kiitos. Haluatteko Harton nyt vastata tähän? Berman, ongetwijfeld... Puhemies, herra Berman, olen varma, että te kyllä tiedätte, että Politiikka tarkoittaa valintojen tekemistä ja me päätämme käyttää veromaksujen rahaa paljon järkevämpiin investointeihin jäsenvaltioiden ulkopolitiikkaan eikä EUn ulkopolitiikkaan. Kiitos. Nyt sitten yksittäisiin puhujiin ensin. Barbara Matera, hänellä on kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä koskien EIVn, EIPn ulkoista valtuusta, valtuutta. EIPllä on äärimmäisen tärkeä poliittinen rooli siinä, kun EU haluaa toimia esimerkiksi Välimeren eteläisillä alueilla. Se, että demokratia on kestävää, tarvitaan paljon ponnisteluja kansojen hyväksi ja se, mitä EIP ja EU tekevät näillä alueilla, voivat todella auttaa siirtymävaiheessa ja siirtymisessä kohti demokratiaa niin, että autetaan paikallisella tasolla esimerkiksi yrityksiä. Nyt olemme lähes, kahdella miljardilla eurolla lisäämässä valinnaisia valtuuksia EUn ulkoisissa toimissa ja tätä kautta EIP voi toteuttaa tärkeitä riskihankkeita silloin, kun niissä ei muuten ole rahoitusta, ja näin vakauttaa esimerkiksi Välimeren eteläpuolisia alueita, mutta myös sellaisia alueita, jotka pyrkivät kohti EU-jäsenyyttä. Puhemies keskeyttää. Tulkitaan tavallaan viestin siitä, että he eivät pysy teidän tahdissanne. Eli voisitteko puhua kenties hieman hitaammin? He onnistuvat ehkä paremmin. Pyydän anteeksi, yritän puhua hieman hitaammin. Niin, jotta siis näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan kuitenkin hyvää korkean tason koordinaatiota Euroopan komission, ulkosuhdehallinnon ja EIPn välillä. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää analysoida tällaista yhteishallintoa kaikissa niissä maissa, joissa EU toimii. Ja toivon, että Euroopan komissio ja EIP perustaisivat foorumin, joka yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa arvioisivat sitä, kuinka parhain päin voitaisiin vastata ulkoisten poliitikkojen haasteisiin innovatiivisin toimin. Ja pyydän vielä anteeksi siitä, että puhuin niin nopean tahtiin. Kiitos. Nyt sitten puolitoista minuuttia Herzog. President, eh, Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, kollegat. EIP. Oli, olihan on vastuussa EIPn vastuuvapaudesta ja meille nämä lainatakeet ovat hyvin tärkeä asia hänen kanssaan. EIP on avain toimia sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Lainan antamisessa ja se rooli vain kasvaa, mutta nykyisten säännösten puitteissa mikään EUn toimielin ei valvo itse asiassa EIP, ja tämä asiantila halutaan muuttaa, koska tämä estää lisäkasvua. Lainananto ulkomaille on asia, joka pitäisi saada enemmän huomiota kuin EUn sisäinen lainaaminen. Ei pelkästään äsken mainituista syistä, vaan koska emme voi pystyä harjoittamaan samaa kuin valvontaa EUn ulkopuolella kuin sisällä. Sen vuoksi tarvitaan parempaa valmistelua ulkoisille hankkeille. Samaan aikaan kuitenkin ulkoiset hankkeet ovat strategisesti merkittäviä. Ja joskus, joskus hyvin poliittisesti epävakailla alueilla. Teollisuusvaliokunnan jäsenenä haluaisin ottaa esille sen merkityksen, mikä on energiahankkeella yli 50 prosenttia lainoista suunnataan itäisen kumppanuuden maihin. Ja tietysti tämä on elintärkeä intressi EUlle, koska suuri osa, suurin osa tuodusta kaasusta esimerkiksi Baltian maihin tulee itäisistä naapureistamme. Joten sen vuoksi on tärkeää, että EIP keskittää pyrkimyksensä äh, rahoittaa hankkeita sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät energiaturvallisuuteen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja voin onnitella häntä. Meidän pitäisi todellakin rohkaista läheisempään yhteistyöhön EIPn kanssa ja myöskin ERDPn ja Maailmanpankin kanssa synergia saa aikaan lisäarvoa. Puhemies keskeyttää. Ylititte aikanne reippaasti. Seuraavaksi Lambsdorff. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimuksella EUn ulkopolitiikka ja kehityspolitiikka saavat uusia haasteita. Tässä on mainittu esimerkiksi johdonmukaisuus. Se, että eri välineemme ulkosuhdehallinto, EIP ja komissio toimivat yhteen. Ja Lissabonin sopimuksessa on myös lisää parlamentaarista valvontaa ja avoimuutta. Ja kaikki tämä tekee hyvää keskustelulle EUn ulkopolitiikasta. Ja meillä on paljon valiokuntia, esimerkiksi ulkoasianvaliokunta ja kehitysyhteistyövaliokunta mukana tässä keskustelussa tässä parlamentissa. Ja olemme päättäneet parlamentissa ottaa Valko-Venäjän pois niistä, niiden maiden listalta, jossa EIP voi toimia ennen kuin neuvotellaan näistä uudestaan. Eli tarvitaan yrittäjän vapautta, lehdistön vapautta, demokratiaa, sitä, että kunnioitetaan ihmisten oikeuksia näissä maissa. Eli näitä asioita täytyy katsoa ja niistä täytyy keskustella ennen naapurimaissamme, ennen kuin EIP voi aktiivisesti toimia tällaisissa maissa. Ja on hyvä, että tälle tielle lähdettiin ja toivottavasti neuvostokin tekee näin. Eilen keskustelimme Egyptistä ja keskustelimme siitä, mitä voimme tehdä tällä välineellä. Ashton ehdotti tai puhui siitä, että EIPn investointikattoon nostetaan ja parlamentti tukee tätä linjaa. Meidän täytyy pystyä tekemään entistä paremmin työtä näillä alueilla. Ja nyt parlamentin reagoinnin jälkeen odotamme, että neuvosto toimii vastaavanlaisella tavalla. Kun, mark- kun toimitaan markkinasuuntautuneesti, aivan niin kuin EIP tekee, voidaan tehdä hyvää työtä esimerkiksi Pohjoisessa Afrikassa. Demokratia lisääntyy, vakaus lisääntyy ja näin Eurooppaan tulee esimerkiksi vähemmän maahanmuuttoa. Eli kaikki tämä pitää ottaa huomioon.

Uh, thank you. <laughs> Kiitos. Puhemies, hyvät kuulijat. EIP on itse asiassa de facto unionin toimielin, koska sinnehän menee veronmaksajien rahaa, EU-veronmaksajien rahaa. Joten sen täytyy olla pankki, joka on täysin avoimesti toimiva joka osoittaa, näyttää muille, miten se toimii ihan yksityiskohtia myöten. Haluaisin painottaa kovin voimakkaasti, että henkilökohtaisesti kun edustan maata, joka on valko naapuri, olen siis sen puolesta, että EIP jäädyttäisi, jäädyttäisi kaikki mahdollisuudet antaa lainoja joilla tuetaan Lukashenkon hallitusta. Meidän täytyy näyttää, että ihmisoikeudet EU:ssa ovat meille yhtä tärkeitä kuin ihmisoikeudet Aasiassa tai Afrikassa, vaikka olen tietysti samaa mieltä näistä kaksoistandardeista, kun puhutaan Libyasta ja valko kuten eräs kollega puhui. Gracias, Kiitoksia. Nyt sitten Morganti, minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, tällä mietinnöllä halutaan vahvistaa investointipankin ulkoisia toimia ja takuita, joita tähän liittyy. Mutta monet toimet ovat sellaisissa maissa, jotka ovat näiden viikkojen aikana kokeneet äärimmäisiä muutoksia, joissa hallituksia on kumottu kansan toimista. Ja tässä halutaan laajentaa EUn toimia myös sellaisiin maihin, joissa demokratia on kyseenalaista. Ja minusta olisi paradoksaalista mennä juuri tähän suuntaan. Eikö olisi parempi, että EIP lisäisi omaa rahoitustaan Euroopassa ja niin, että se ottaisi huomioon PK-yritykset? Näinhän Tajanikin komission jäsen viime maanantaina toivoi tässä salissa. Samoin en ole yhtä mieltä siitä, että Turkki on otettu liittymistä valmistelevien maiden listalle. Me Pohjoisen liitossa emme koskaan, emme koskaan tule hyväksymään sitä, että mennään tähän suuntaan. Kiitos. Nyt sitten äh, Stojanov minuutti. Puhemies Ensisilmaksi näyttää siltä, että tämä mietintö on synnyttänyt paljon keskustelua, jotta voidaan hajauttaa ja tuhlata veronmaksajan rahoja erilaisiin maihin, mukaan lukien Turkkiin. Silloin kun herra Kalfin itse oli ministerinä, e, ja jos, jos hän halusi noudattaa bulgarialaisten oikeuksia, hän olisi vieläkin vallassa, jos olisi toiminut tällä tavalla. Tuen sitä, mitä herra Darmut sanoi. Hänellä on enemmän sosiaalista omatuntoa kuin sosiaalisti Kalfenilla. Kansalaiset ovat meidät valinneet ratkaisemaan heidän ongelmiaan ja kun sitten olemme löytäneet ratkaisun omien veronmaksajien ongelmaan, sitten voimme alkaa jakaa rahaa muihin maihin ja Turkkiin mukaan lukien. Kiitoksia. Un minuto. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Ah, pyydän anteeksi nyt. Tällä taitaa olla sininen kortti. Herra Kalfin, te saatte esittelijänä päättää tämän keskustelun, mutta pyydän teitä nyt luopumaan tästä välimahdollisuudesta. Stavrakakis, puolitoista minuuttia. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Kollegat, Haluaisin onnitella esittelijää herra Kalfinia tästä enemmästä mietinnöstä, joka on saanut aikaa. Ei ole kysymyskään puhemiskollegat siitä, että nykyinen talouskriisi on osoittanut, miten vieläkin tärkeämpi rooli EIPllä on EUn sisällä, mutta sen rooli on yhtä tärkeä, mutta vähemmän tunnettu EUn ulkopuolella, kun se tukee ulkoisia toimia EUn EUlta ulkoisen valtuutuksen puisteissa. Siitähän tänään puhutaan. On eri ehdotuksia, joilla halutaan lisätä avoimuutta, joustavuuslausukkeita, rajan uudelleenkäyttöön, sitten EIPn toiminnan saattaminen sopusointuun ja ulkopolitiikan kanssa, sitten, että lisätään tukikelpoisia maita ja nostetaan enimmäismääriä rahoitukselle. Nämä ovat kaikki merkittäviä positiivisia ehdotuksia. Minä tuen näitä ehdotuksia, koska ne lisäävät EIPn tehokkuutta ja parantavat koko EUn positiivista julkista kuvaa EIPn toiminnan kautta maailmalla. Gracias. Kiitos. Seuraavaksi Mylder, minuutti. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos, puhemies. Euroopan investointipankin rooli on jatkuvasti voimistumassa, jos merkit todella pitävät paikkansa. Eikä investointipankin roolia saa saattaa vaaranalaiseksi. Ja kun katsomme monimuotoista rahoituskehystä, näyttää siltä, että jäsenvaltiot eivät halua antaa juurikaan lisää varoja käyttöön EIPlle nykytilanteeseen verrattuna. Ja siksi meidän kaikkien tulee nyt tarkastella sitä, kuinka EIPtä voidaan käyttää EUn poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja näin on tehty aikaisemmin, aikaisemminkin. Ja tässä tärkeää on katsoa vipuvaikutusta, jo, joita niillä takuilla on ollut, joita me olemme antaneet EIPlle. Siksi olisi hyvä, että mahdollisimman pian pankki laatisi kertomuksen, joka osoittaisi, mitkä takuut ovat toimineet kaikkein parhaiten tai mistä on saatu paras vipuvaikutus, koska näin voisimme entistä paremmin valita sitten jatkossa sen, missä hankessa toimia. Kiitos Mylder. Näitte, että kello tässä pysähtyi, mutta kiitos ymmärtämyksestänne. Nyt sitten viimeinen puhuja tällä kierroksella on herra Poreba. Puhemies. Viime vuosina on laajennettu EUn ulkopolitiikkaa ja vahvennettu sitä. Uudet talousvälineet, kuten edellistä liittymistä eh, edeltävä väline, ja EU, EIPlle pitäisi antaa erityispaino liikennehankkeiden eh, parantamiseen, erityisesti kun ajatellaan napukkoja ja muita kaasuputkia. Kun puhutaan itäisestä kumppanuudesta, ei voida unohtaa sitä, että kaikki kumppanimaat noudattaisivat oikeusvaltion ihmisoikeuksia ja demokraattista periaatetta, myös valko -Venäjä. Niin kuin kun vallanpitäjät siellä eivät ymmärrä että ihmisoikeuksien kunnioitus on jotain sellaista, jonka täytyy olla yksi tärkeimmistä velvoitteista heille, niin Euroopan investointipankin rahoitus ei voi tapahtua tällaisessa maassa. Kiitoksia. Yes, kollega. Kiitos. Nyt sitten olemme saattaneet päätöksen tämän kierroksen ja voimme siirtyä menettelyyn ilman puhuja listaa. Täällä itselläni on kuusi, ehkä seitsemän puheenvuoropyyntöä. Ensin Sean Kelly. I've no difficulty with the... Puhemies, minulla ei mitään ongelmaa siinä, että EU investoi hankkeisiin EUn ulkopuolella erityisesti kun pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Mutta irlantilaisena meppinä mielestäni on ironista, että me keskustelemme tänä aamuna siitä, kuinka EU voi taata lainamenetykset EUn ulkopuolisessa hankkeessa kun taas sama EU yrittää saada voittoa lainoista Irlannille, kun tässä pelastusjärjestelmässä. Tässä voitto on jopa kolme prosenttia, viisi miljardia kaiken kaikkiaan. Tämä ei ole kestävällä pohjalla, se ei ole oikeudenmukaista eikä se mielestäni ole laillista. Ja luonnollisesti myöskin on äärimmäisen vaikea ymmärtää, miten meiltä kor- vaaditaan 5,8 prosenttia korkoa, kun taas muut maat ovat 3,8 prosentissa, joten kun ajatellaan uutta hallitusta, joka sitten alkaa uudelleen neuvotella näistä kysymyksistä Irlannissa, puhuja keskeytettiin. Seuraavaksi Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážený pán... Puhemies, hyvä komission jäsen. EIPn valtuuksien pidentäminen pidemmälle vahvistaa sen, että nykyinen EUn ja EIPn kumppanuus on ollut hedelmällinen. Mitä tulee unionin poliittisten tavoitteiden tavoittamiseen, ei on tärkeä rooli. EIP kat ja tämä takuu, joka annetaan, kattaa erilaisia mahdollisia tappioita, joita koituu toimista EUn ulkopuolella. Mutta tässä täytyy noudattaa talousarvion kurinalaisuutta. Ja meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että kaikissa toimissa toteutetaan EUn tavoitteita. Tässä tarvitaan avointa menetelmää, jota valvotaan ja määrärahoja täytyy myös käyttää avoimesti. puhuja keskitytään jälleen. Seuraava puhuja. E, dziękuję panie przewodniczący. Moim zdaniem... Kiitos puhemies. Minun mielestäni EIPn toiminta EUn rajojen ulkopuolella pitäisi olla sellaista, jota tehdään koko EUnta velvoittavien periaatteiden mukaisesti sekä sellaisten periaatteiden mukaan, jotka liittyvät EU-naapuruspolitiikkaan. Nykyisessä tilanteessa minun mielestäni EU ei voi saattaa valko ja mahdollisesti lainojen piiriin. Jos Minskin hallitus haluaa käyttää EIPn varoja ja lainoja, niin sen täytyy noudattaa oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita. EUn pitäisi osoittaa johdonmukaista eh, linjaa tässä mielessä ja käyttää mahdollisesti myös sanktioita. Yes, la palabra. Kiitos. Seuraavaksi Odi. Si, Kiitoksia puhemies. EIP on hallituksen välinen väline. Jäsenvaltiot takaavat EUn sisällä ja EU takaa ulospäin lainat. On ehdottoman välttämätöntä pankki säilyttää kolmois A-luottoluokituksen. Tämä Tämä on todellakin hyödyllinen tilanne. Jonakin päivänähän EUn pitää olla mukana pankin toimissa osakkaana, jotta voidaan koota yhteisöllisyys ja yli, hallitusten Haluaisin kiinnittää huomiota 29 miljardiin Tämä olisi noin 100, mil, 100 miljoonaa euroa ja samanaikaisesti voisimme myöntää tukea EIPlle e niiden projektien mukaista tässä esittää, mutta kun ajatellaan vakausrahastoa, siis vakausrahastossa 60 miljardia euroa ja 30 miljardia nyt tämä on suurin yksi vuosi joka on, budjettia, joka on sidottu tähän takuina. Kiitos seuraavaksi Koslovski. Dziękuję Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella herra Kalfinia erittäin hyvästä mietinnöstä, joka mielestäni edustaa hyvin Euroopan parlamentin kantaa. EIPn valtuuden pidentäminen on hyvin tärkeää ja toivon, että neuvottelut päättyvät menestykseen. Olen iloinen myös siitä, että enimmäismäärien lisääminen koskee Välimeren aluetta kun ajatellaan nämä äskeiset tapahtumat Libyassa ja Tunisiassa, niin siinä mielessä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tukea siellä äh, nousemassa olevaa demokratiaa. Toisaalta mielestäni on oikea päätös, että ei myönnetä lainoja valko josta äskenkin puhuja puhui, siellä kun oli presidentinvaalit. Presidentinvaalien yhteydessä demokraattisia oikeuksia on loukattu siellä. Tiene la palabra por último las... Kiitos. Sitten lopuksi Gressle. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Olemme uuden EU-määrärahojen täytäntöönpanon aallon edellä EIPien toimesta. Ja siksi haluaisin osoittaa muutaman varoituksen sanan. Tähän liittyy 20 miljoonan takuun asia, jos tähän liittyy ongelmia, joudumme vaikeuksiin. Ja meidän tulee todella katsoa tarkkaan näitä EIP-määrärahoja. Aikaisemmin EIPssä oli alle 500 työntekijää ja komissiossa työntekijöitä on yli, 37, yli 20 000 ja kyllä komissio pystyisi mielestäni paremmin toimimaan näissä kysymyksissä. Ja haluaisin, että emme enää usko, että se, että, että voimme yksityistää muiden voitot. Meidän täytyy todella toimia niin, että saamme valtuutuksen omilta äänestäjiltämme. Puhuja keskeytetään. Seuraavaksi Kallas, komission jäsen. Hän voi nyt reagoida kaikkiin näihin keskusteluihin. Kiitoksia puhemies. Muutama lyhyt kommentti. Ensin haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on jatkaa aikataulussa. Trilogi kolme, välillä alkaa mietinnön pohjalta, todennäköisesti tänään ja tässä halutaan saada päätös aikaan ennen kesää, jotta voidaan estää riskitöntä syyhentä päätöksiä, ei ole tehty 2011. Tämä aiheuttaa siis, että keskeytettäisiin ulkoiset toimet ei pesä tässä vaiheessa. Ja haluan korostaa, että on äärimmäisen tärkeästä asiasta kyse. Myös voin kertoa teille, että EIP on toiminut aktiivisesti monissa maissa joista on tullut erittäin tärkeitä. On tämä Egyptin projekti, se on yksi kaikkein suurimmista EIPssä. Ja pankki on jo rahoittanut yli 4,3 miljardilla tällaista, erityisesti yksityissektoria. Haluaisin myös selventää joitakin asioita. Pankista. Pankki ja budjetti ovat kaksi eri asiaa. Pankki toimii osakkaiden varoin. Tässä tapauksessa kyse on jäsenvaltioista, jotka antavat pääomaa. Pankin täytyy olla vastuullinen, se onkin vastuullinen siitä, että kaikki lainat, lainatut varat saadaan myös takaisin. Lainat pitäisi maksaa takaisin. Pankkien kulttuuri kulttuuria arvioidaan luottoluokituksella. Ja täällä jo mainittiinkin parin otteeseen, että ei on kaikkein korkein luottoluokitus, eikä minkään pitäisi tätä heikentää. Tämä on erittäin tärkeää. Pankin ammattimaisuuden pitää varmistaa, että luottoluokitus on myös tavallaan symboli Euroopan taloudenpidosta ja se pitää säilyttää sitten valvonnasta. Ja kun pankkia valvotaan, on olemassa johtokunta ja komissio on siinä mukana. Kaikki jäsenvaltiot kuuluvat myös johtokuntaan. EIPtä voidaan tutkia Olafin toimesta ja tietenkin voidaan antaa myös lausunto siitä. Joten demokraattista, demokraattista mekanismeja on olemassa ja käytössä ja pankin pitää toimia. Ja näissä puitteissa minun täytyy myös sanoa se, että EU takuu kattaa vain poliittiset riskit eikä koskaan ole syntynyt tappioita EU-budjetille se, sitten, niin kun se luotiin vuonna 1960. EIP on siis varsin vakaa toimielin. Tietenkin on paljon vaihtelua, mitä tulee päätöksentekoon, valintoihin, kenelle, kenelle lainataan ja minkälaisia poliittisia suuntaviivoja käytetään, niistähän nyt tänään täällä keskustellaan ja teidän mielipiteitänne kyllä todella kuullaan ja arvostetaan ja ne otetaan varmasti huomioon. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Esittelijä, herra Kalfin. Te haluatte ehkä lisätä jotakin. Very much, eh, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Kolme kohtaa. EIP on eh, eurooppalainen toimielin. Se on osa Lissabonin sopimusta. Ja sellaisena sen pitäisi olla yksi niistä, jotka auttavat saavuttamaan EUn tavoitteet. Oli sitten kyse EUsta sisäpuolisesta alueesta tai ulkopuolisesta. Ihmiset sitten, jotka sanovat, että EIPn ei pitäisi olla toiminnassa mukana EUn ulkopuolella, niin kiinnittäisin heidän huomioonsa siihen, että EUlla on ulkoinen politiikka ja EIP saattaisi olla tavoitteiden saavuttamisen hyödyksi. Toisikin EIP on rahoituslaitos, jolla on huippu luokitus ja se on hyvin vakaa laitos ja kaikki tarkastukset pyrkivät siihen, että se vakaus säilyy markkinoilla samaan aikaan. Tässä ei ole ristiriitaa sen mahdollisuuden kanssa, että voidaan raportoida ja arvioida kehitystä ja ilmastovaikutusta sen hankkeessa. Tässä ei lisätä riskiä, tässä lisätään avoimuutta pankille. Se, mitä komission jäsen sanoi, ja sitä arvostan kovin, olette oikeuskomission jäsen, odotan että tässä kosketetaan herkkiä asioita neuvostossa, joista ei ole vielä tähän siellä keskusteltu eikä päätetty. Esimerkiksi avustusten ja lainojen liittäminen yhteen, miten kehitysyhteistyöapu saadaan tehokkaammaksi. Ja EU on suurin avunantaja, ei pelkästään EU, vaan jäsenvaltiokohtaisesti mutta sillä ei ole kovin paljon näkevyyttä. Eli joko ei kosketa näihin herkkiin asioihin tai yritetään neuvotella neuvoston kanssa, jotta saadaan aikaan paremmat ratkaisut ja parannetaan EUn käyttämien rahojen vaikuttavuutta. Kiitoksia tuesta ja odottaisin hyvin laajaa konsensusta ja äh, vahvaa äänestystulosta, joiden myötä voitaisiin mennä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitoksia. Eh, muchas gracias. Kiitoksia. Nyt olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Äänestämme tästä tänään kello 12. Sitten seuraava esityslistan kohta. Suulliset kysymykset komissiolle.